Okay, colleagues, we're starting a bit late. No niin, kollegat, aloitamme hieman myöhässä, mutta voimme tästä sutjauttaa liikkeelle. Sillä kello on varttia yli kolme. Toivottavasti teillä oli kaikilla hyvää pääsiäislomaa. Ja palaatte virkeinä työnteon pariin. Ensi maanantaina taitaa olla taas vapaa päivä vappupäivä, joten ensi viikko on lyhyt viikko, mutta nyt on täysi viikko kesk- eh, torstaina täysistunto kohta yksi. Esfilistan hyväksyminen juuri kerrottiin, että edustaja Koluklu ei voi olla täällä kohta 15, joten keskustelulausunnosta, joka käsittelee korruptiota ihmisoikeuksissa maissa, ne, no ehdotamme, että tuetetaan pois huomisaamusta ja käydään lyhyt keskustelu päivänä, kun äänestämme mutta pidetään tarkastusteettämisen määräaika kuitenkin samana. Ja sehän on 3. toukokuuta. No, meidän täytyy pitää se ennallaan 3. toukokuuta kello 18. Lataan se pöytäkirjaan että keskustellaan siitä sitten seuraavassa valiokuntakokouksessa. Se on ainoa muutos. Ei ole tullut tietoa muita muutoksia, me voimme hyväksyä tämän näin. Kiitos. On yksi ilmoitus keskiviikkona. Valiokuntamme ja komissio järjestää yhdessä erityistapahtuman. Siinä muistellaan Rana Plazan tapausta torstaina. Hyvä. Keskiviikkona siis keskustelemme vaatettu mietinnöstä Los Angeles mietintö täysistunnossa ja hyväksymme sen. Ja sitten tällä viikolla on tullut täyteen vuotta Rana Plazan katastrofista, joten meillä on erityistapahtuma komissio ja sen Mimitsa on paikalla keskiviikon kello yksi, onnissa 5G3, joten silloin voimme tarkastella vaatetusaloitetta ja sitten lisäksi siellä paikalla järjestöjä, jotka edustavat reilua kauppaa, eettisiä toimitusketjuja, puhuvat omista aloitteistaan. Toivottavasti kollegat päästä paikalle. Lähetämme tästä muistutuksen. Moni ei ole täällä paikalla, mutta lähetämme tästä muistutuksen. Ehkä saamme vielä lisää tietoa ohjelmasta. Tämän päivän loppuun mennessä, varmasti lomien jälkeen. Ihmiset ovat vasta palelemassa töihin monestikin. Se siis keskiviikkona kello yhdeltä. Sitten kohta kolme pöytäkirjan hyväksyminen viime kokouksesta 28. helmikuuta. Teille on se jaettu, jos on kommentteja, niin lähettäkää ne sihteeristölle. Jolle ei ole kommentteja, niin ne hyväksytään sellaisena tämän kokouksen loppuun Sama päättee kohtaan neljä. Koordinaattorien päätökset suositukset. 6. huhtikuuta pöytäkirja on teille jaettu. Jos on kommentteja, niin ilmoittakaa sihteeristölle tämän kokouksen päättymistä. Jos ei kommentteja ole saatu kokouksen loppuun mennessä, niin ne on hyväksytty sellaisenaan. Kohta 5. Komission täällä läsnä. Komission ilmoitukset, onko niitä? Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. We'll be... Kiitos. Aivan lyhyesti haluaisimme ilmoittaa, että 3. toukokuuta komissio ja korkea edustaja aikovat julkaista yhteisen tiedon, joka koskee EUn Afrikan kumppanuuden uutta painopistettä ja tulemme Haluan vain ilmoittaa tässä, että kaikki olisivat tietoisia asiasta. Se, että tätä ollaan valmistelemassa tällaisia tavoitteita ja prioriteetteja, koskee huippukokousta, joka tapahtuu marraskuussa. Ja tämä uusi painopiste tähtää siihen, että ovat ajat ja tilanteet muuttumassa. Ajattelen kansainvälisiä tapahtumia ja myöskin Agenda 2030 ja kehityksen pääosasto ja ulkosuhdehallinto ovat valmiita äh, valiokunnan kokouksessa esittelemään tilanne ja keskustelemaan siitä ja käymään ajatusta vaihtoa teidän kanssanne. Kiitos. Thank you. I think we certainly would... Kiitos. Mielellämme pyytäisimme heiltä esityksen. Soimme siitä, että olisi omaa valiokunta aloittamilta EU-Afrikka-strategiasta ja lisäksi olemme pyytäneet valtuuskunnan matkaa huippukokoukseen, joten Tämä on meille tärkeä aihe valiokunnassa. Olemme tehneet yhteydessä ja yritämme löytää oikean aineenpan. Katsotaan sihteeristön kanssa, milloin on korkea edustaja ja tai komission jäsenet voivat tulla esittelemään asian tänne. on erittäin hyvä, jos korkea edustaja pääsisi paikalle ainakin esittelemään tämän asian. Mutta katsotaan päiviä sitten nopeasti. Kiitos. Ensi viikolla siis kyllä. Toukokuu saapuu. Kiitos. kohta kuusi, millä juuri kerrottiin, että Eli Schlein on tulossa. Ihan tässä näillä näppäimillä. Entäs kohta seitsemän? Ei, ei ole myöskään paikalla. Onko Eli Schleinin avustajia tai muuta paikalla? Hän on tulossa siis selvä. No kollegat, odotellaan kohtaa kuusi. Tarkistan, onko muita ilmoituksia. Yeah, there is there something actually. Half past five. 4.30 tänään. No sitten ilmoituksissa siis 5.30 meillä on äänestys, hyvin tärkeä äänestys. Toivottavasti olette kertoneet jäsenille äänestämme kestävän kehityksen rahastosta jossa AFETin ja budjettivaliokunnan kanssa. Se on salissa 3C50 eli alakerrassa. Tämä on hyvin tärkeää, että meillä on siellä ihmisiä paikalla äänestystä varten yhteispäätösasia, joten pyydän tulemaan paikalle. Eli puoli kuudelta vaihdamme salia. Niin, Heidi, olkaa hyvä. Size the same as you. Haluaisin korostaa samaa asiaa kuin sinä. Mehän olemme pieni valiokunta ja meidän täytyy olla läsnä puolustamassa kestävää kehitystä. Ehdottomasti äänestyssä järjestetään, joten varjostelijamme on edustaja Frunzulika esittelijämme ei ole paikalla, mutta tämä on hyvin tärkeä, joten odotellaan minuutti pari, kunnes Elish Line tulee. Hän on tulossa, kuulin. Tämä on aina ongelma maanantaisin, kun on lentoja ynnä muita. Kerroksin myös ryhmille, että ajatuksena oli se, että äänestäisimme tänään ja äänestäisimme myös sitä, että avataanko kolmikantaneuvottelut, jos jäsenet eivät ole paikalla. No, meidän pitää olla päätävaltaisia. Onko, tässä tarvitaan kolme valiokunnan absoluuttinen enemmistö, jotta voidaan sopia siitä, mennäänkö trilogeihin. Toivottavasti ryhmät työstävät tätä eri valiokunnissa, että meillä on tarpeeksi 71 parlamentin tarvitsee sillä kaksi suurta valiokuntaa budjettia, AFED plus meidän valiokuntamme. Se on suuri luku maanantai-iltapäivänä. Joten jollei tuo luku täytyy ymmärtääkseni, no pitää tarkistaa, onko meillä riittävät luvut, tarkistetaan säännötkin sitten vielä. Mutta nyt Eli Schlein antaa hänelle aikaa istuutua, hän saa minuutin aikaa vetää happea, ja tämän Eli, joten Eli nyt kohta kuusi kestävyyttä edistävät EUn toimet. Kuten kollegat tiedätte, vuosi sen jälkeen kun julkaistiin 2030 agenda toimintaohjelma viime marraskuussa, niin komissio julkaisi lausuntoja siitä, miten EU panee sen täytäntöön sekä EUn sisällä että ulkoisesti. Osittain kyse on myös kehityskonsensuksesta, josta valkuntava neuvottelee, mutta toinen puolisko on tiedonanto, joka Komissiota joka käsittelee tulevia askelia kestävälle eurooppalaiselle tulevaisuudelle, eurooppalaiset toimet. Varapuheenjohtaja Timmermans vastaa siitä. Ympäristövaliokunta on johtovalikunta ja esittelijämme on Sepp Dance ja neuvosto valmistelee päättelmiä EUn vastauksesta 2030 agenda toimintaohjelmaan. Meidän pitäisi 20. kesäkuuta. Olemme hyväksyneet lausunnon, siis laatineet sen ja Valmistelijamme on Eli Schlein. Eli olkaa hyvä. Thanks a lot, Chair. Sorry. Kiitoksia kovasti. Anteeksi, että myöhästyin, olin libessä. Niin, tämä 2030-agenda on laaja ja kattava kattava agenda ja sillä on suuret mahdollisuudet saada aikaan muutosta. Se sisältää universaaleja tavoitteita, jotka edellyttävät välitöntä toimintaa. YKlla on tärkeä rooli tämän kehitysagendan täytäntöönpanemisessa, erityisesti kun ajatellaan tämänhetkistä kansainvälistä skenaariota. Ja EU tulisi esittää johtoroolia, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat ovat olennaisia, mutta ne eivät vielä riitä. Niiden lisäksi tarvitaan myös yhteinen strategia ja kehitystavoitteiden täytäntöönpanosuunnitelma myös EU-tasolla. Omalta osaltani olen peräänkuuluttanut vahvaa EUn vastausta heti alkuhetkistä alkaen, ja puheenjohtajahan olikin New Yorkissa – yhtä aikaa minun kanssani. Me eh, peräänkuulutamme seuraavia uusia askeleita, jotta tätä eurooppalaista agendaa voidaan viedä eteenpäin. Kommunikaatiossa tiedonannossa ei esitetty selkeää etenemissuunnitelmaa eikä kattavaa strategiaa. Siinä vain koottiin yhteen olemassa olevia aloitteita. Meidän täytyy asettaa uusia painopisteitä, yksilöidä aukkoja ja pitää huoli siitä, että sekä sisäiset että ulkoiset politiikat ovat tavoitteiden, kehitystavoitteiden mukaisia. Tarvitsemme integroidun agendan, sellainen täytyy hyväksyä, jotta voimme purkaa nämä niin sanotut siilot ja jotta ymmärrämme, että tavoitteet liittyvät toinen toisiinsa. Meidän tulisi myös asettaa puite, puitteisto, joka on sekä arviointipuitteisto että Äh, sisältää indikaattoreita. Tämä on erittäin suuri äh, rahoituksellinen sitoumus. Äh, meidän tehtävämme on erittäin tärkeä, mutta se ei voi olla ainoa. Verotuksen oikeudenmukaisuus on erittäin tärkeä asia, jotta voidaan varmistaa se, että meillä on riittävästi resursseja, jotta voimme toteuttaa Agendaa 2030. Myös yksityisen rahoituksen rooli on tärkeä, jotta voimme kattaa tämän 2,5 miljoonan aukon, vuotuisen aukon. On pidettävä huoli siitä, että tämä agenda ja strategia todellakin palvelee kehitystavoitteita ja johtaa siihen, että meidän kulutuskäytäntömmekin muuttuvat paremmiksi EU-ssa ja muualla. On tärkeää, että että muutkin toimet ovat EUn 2030-agendan mukaisia. Meidän täytyy ottaa huomioon yritysten due diligence-järjestelmä niin, että saadaan aikaan kestävä tuotantoketju, josta voidaan arvioida. On myös tärkeää, että muist- ymmärretään, että maahanmuutto on globaali haaste ja se edellyttää toimia kansainvälisesti. Komission tulisi rukata omaa lähestymistapaansa maahanmuuttoon niin, että saadaan sellainen kestävä maahanmuuttopolitiikka, joka on erityisesti kestävän kehityksen suunnitelman kymmenen mukainen, mutta myös muiden ja me tarvitsemme myös näyttöön perustuvaa narratiivia, joka koskee maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. On tärkeää, että voimme mennä kohti kestävämpää tulevaisuutta, jossa ketään ei jätetä jälkeen. On tärkeää, että tämä valiokunta myötä vaikuttaa mietintöön ja siksi haluan tehdä yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa ja kuuntelen mielelläni kommenttejanne. Kiitos paljon. Kaikki varustajat eivät ole paikalla, mutta näin. Tämä on kolme paikalla. Sieltä olkaa hyvä. On behalf of... Uh... Niin. Hölveni pyysi minua lukemaan hänen kommentinsa, koska hän ei ole itse tänään täällä paikalla. Hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää Rova Schleinia hänen tekemästään työstä. IPPn e varjoistelijana haluaisin ilmaista teille omat näkemykseni kestävän kehityksen agenda, joka hyväksyttiin YKssa syyskuussa 2015, edustaa uutta kunnianhimoista puita, jolla pyritään samaan aikaan kestävää kehitystä ja poistamaan köyhyyttä. Kansainvälinen yhteisö on sopinut kattavasta vastauksesta haasteisiin, jotka koskevat maailmaa. Tänä päivänä maailma on muuttunut huomattavasti. On ollut tärkeää demografista muutosta maailmanlaajuisesti, joka liittyy taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin muutoksiin väestö kasvaa kahdeksalla miljoonalla ihmisellä vuosittain. Vuosien 2050 mennessä 70 prosenttia maailman väestöstä elää kaupungeissa. Vaikkakin kasvu on hidastumassa, 2,4 miljardia ihmistä lisääntyy väestö vuosien 2015 ja 2050 välisenä aikana. 1,3 miljardia näistä ihmisistä elää Afrikassa. Samaan aikaan 2030 enemmistö maailman köyhistä keskittyy alu- valtioihin, joilla ovat tyypillisiä konflikteja, ovat hauraita, jotka satalan saharanilaisilla alueella Afrikassa. Tämä liittyy maailmanlaajuisiin maahanmuuttoliikkeisiin myös, koska ihmiset joutuvat pakenemaan huonontuvia olosuhteita kotimaassaan. Kestävän kehityksen tavoitteet heijastuvat näkemystä, joka perustuu yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, jotka vastaavat Euroopan unionin arvoja täysin. Minun nähdäkseni on perustavanlaatuinen oikeus se, että voimme meillä meidän voimme elää siellä, missä me olemme syntyneet. Tämän oikeuden pitää myöskin olla taattuna sekä EUn että YK on toimilla kestävä. Maatalous tulee olemaan avaintekijä köyhyyden torjunnassa ja kestävässä kehityksessä. Kaksi kolmessa maailman köyhistä on riippuvaisia maataloudesta toimeentulonsa aikaansaamiseksi ja kehittyvät maat ovat edelleenkin pitkälti riippuvaisia eh, perustavalla elintarvikkeita tapahtuvassa kaupassa. Tämä merkitsee sitä, että kautta pyritään välttämään aliravitsemusta ja lisäämään tuottavuutta ja työpaikkoja ilman, että vahingoitetaan ympäristöä tärkeitä sijoituksia eh, edellytetään yksityissektorilla kaikkea agritalousektorilla, jotka ovat tärkein sektori, jolla kautta saadaan ainakaan työpaikkoja, tarvitaan pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Heidi Hautala. Thank you very much. Kiitos. Kiitos Eli erittäin hyvästä luonnoksesta, lausuntoluonnoksesta. Siinä on kaikki olennaiset asiat, jotka minulle tulevat mieleen ja meidän pitää korostaa sitä, että kestävän tavoitteena tavoitteiden agenda on nyt yleismaailmallinen ja että se koskettaa kaikkia, ei vain kehittyviä maita. Pidän hyvänä voimakasta siitä, että pitää olla täytäntöpanosuunnitelma, jolla on tietyt kohteet, määräajat, kun koordinaan toimintaa ja on välillä – kohta kaksi sinun lausunnossasi muistaakseni, muistaakseni sitten lausuntoluonnos sitten hyvin korostaa sitä, että pitää olla näyttöpohjaista maahanmuuttopolitiikkaa. Meidän täytyy vaatia tätä, sillä vaikuttaa siltä, että tässä on nyt hämmentynyt tavoitteita, puhutaan siitä, että puhutaan niin sanottuun maahanmuuttokriisiin, toimenpiteen, jotka itse asiassa toimivat vain pitkällä aikavälillä. Senpä vuoksi nyt monilla tapaa me tässä kehitysapua haittaamme. Joten tässäkin mielessä uskon, että on oikein kohdassa neljä korostaa sitä, miten tärkeää julkinen kehitysapu on avainväline sille, kun pyritään poistamaan köyhyyttä. Tässä kohtaa ehkä voisin tehdä ehdotuksen, eli tämä 0,7 prosenttia pääasiassa se mitä mennään vähiten kehittyneisiin maihin, mutta samalla meidän pitäisi katsoa, mitä tapoja on saada yksityisiltä sektorilta parempi vaikutusta ja kehitysapuvaroja. Ja tästä äänestämmekin juuri nyt tänään, kun äänestämme eurooppalaisen kehitysten kehityksen rahastosta. Joten toivotaan, että saamme vahvan ehdotuksen parlamentilta kolmikantaneuvotteluja varten. Haluaisin korostaa työtä, jota on tehty vaihtoehtoisista vaurauden mittareista. Uskoakseni Rio plus 20 kokouksesta käsiteltiin voimakkaasti, mutta paljoakaan ei ole kuultu siitä sen jälkeen, joten loppuun sanoisin vielä, että uskon, että kohdassa 7 puhut, no, kun puhutaan yksityisen sektorin roolista, niin voitaisiin ehkä lisätä vielä mainita siitä, tarvitaan vahvoja periaatteita ja sääntelyä yritysten yhteiskuntavastuusta. Okay. Thank, thank you very... Kiitos. En ole nähnyt muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron komissiolle. Ah, vain edustaja Väyränen pahoittelut. En nähnyt teitä. Big finish. okay. <laughs> niin, olen, olen tuota Alderyhmän puolesta varjoesittelijä hieman tutustunut tähän eh, asiaan. Elli on mielestäni laatinut oikein hyvän pohjan lausunnolle. Siinä kaikki tärkeät asiat ovat esillä. Minä kaipaisin, että me lausunnossamme eh, käsittelisimme myös hieman substanssia eh, ja pohtisimme, mikä on kehitysvaliokunnan rooli tässä lausunnon antajana – Tietysti tämä ympäristövaliokunnassa käsiteltävänä oleva mietintö keskittyy ympäristöasioihin. Otan pari esimerkkiä siitä, mitä voisimme omalta puoleltamme tuoda esille. Ensinnäkin olisi painotettava yhteiskunnallista kestävyyttä, pohdittava, miten EU voi parhaalla mahdollisella tavalla edistää hyvää hallintoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä EU:ssa että muualla – Tällä on suora vaikutus ympäristölliseen kestävyyteen. Toinen asia on vaikuttaminen alueellisesti tasapainoiseen kehitykseen. Äh, hajautettu yhteiskunta on sekä ympäristön että ihmisten kannalta kestävä. On pyrittävä edistämään maaseudun ja pienempien kaupunkien kehitystä, jolloin myös syntyy äh, läheinen vuorovaikutus maaseudun ja kaupunkien välille – ja voidaan järjestää ravinteiden kierrätys. Ennen muuta fosforistahan tulee olemaan suuri puute ja meidän täytyy huolehtia siitä, että ravinteet saadaan takaisin maatalouden käyttöön. PP-ryhmän puolelta esille tuotu maatalouden rooli on mielestäni tärkeää ottaa tässä huomioon. Toisaalta pitää pyrkiä hillitsemään megakaupunkien kasvua, koska ne ovat sekä ympäristön kannalta terveyttä ajatellen että myös sosiaalisesti kestämättömällä pohjalla. Tämä voisi olla ehkä yksi kehitysvaliokunnan esille tuoma näkökohta, että laajemmalla kehityspoliittisella otteella pyritään vaikuttamaan alueelliseen kehitykseen. Politiikkakoherenssihan tässä on tietysti avainkysymys ja sitä meidän täytyy painottaa sekä kehityspolitiikassa suhteessa kehitysmaihin että EUn sisäisessä toiminnassa täytyy johdonmukaisesti toteuttaa näitä kestävän kehityksen yhteisesti hyväksyttyjä periaatteita. Kiitos. Um, thank you very much. Now Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komissio. Täällä on Mari Oreli Venä ja Patrick von Bryggen. Kumpi haluaa aloittaa? Olkaa hyvä, jos voisit esittäytyä. Um, my name is... Uh, Minä olen Tina Delva. Työstelen komission pääsihteeristössä. Olen vastuussa tiedonantamista, joka liittyy 2030 agendaan. Ja haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia muita jäseniä puheenvuoroista ja heidän kommenteistaan ja ehdotuksistaan jotka liittyvät tähän komission tiedonantoon. Haluaisimme muistuttaa siitä, että komissio ja EU heillä on johtava asema 2030 agendan toteuttamisessa ja siksi haluaisimmekin edetä sen osalta. Ja siksi tiedonantomme viime marraskuussa sisälsi kaksi työlinjaa. Toinen on se, että pyritään valtavirtaistamaan kestävän kehityksen tavoitteet, Euroopan politiikka, puitteissa tavoitteisiin ja komission prioriteetteihin. Ajatus sitä, että kestävä kehitys on se, joka on ohjaava periaate kaikilla politiikan alueilla, ja että me käytämme paremman säätelyn välineitä me tähän tarkoitukseen, ja että komission uudet rakenteet Junckerin komission puitteissa, jossa on varapuheenjohtajia, jossa lähestymisvapaan projekti perusteinen auttaa tätä toinen linja on sitten se, että työs edelleen pohditaan pitkän tähtäyksen näkemyksiä ja sitä, miten sektorikohtainen politiikka voi toimia vuoden 2020 jälkeen. Tästä yhteydessä puheenjohtaja Juncker on maaliskuun alussa esitellyt valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta. Ja siinä voidaan katsoa, että siinä on alku Euroopan 27 jäsenvaltiolle päättää unionin tulevaisuudesta. Siitä käydään keskustelua myös Euroopan parlamentissa ja odotammekin mielenkiinnolla yhteistyötä tässäkin mielessä. Yksi seurantapaperi voisi kiinnostaa teidän valiokuntaannekin, nimittäin se, joka koskee globaalistumisen äh, hallintaa, ja se saattaa olla hyvinkin mielenkiintoinen tämän kannaltanne, ja tämä seurantapaperi käsittääkseni tulee ilmestymään toukokuun puolessa välissä, eli kahden kolmen viikon kuluttua ja toivommekin, että siitä käytäisiin keskustelua teidän kanssanne. Komissio haluaisi myös korostaa sitä, että 2030-agenda on asia, josta kaikki ovat vastuussa, ei pelkästään komissio EU-tasolla, vaan myöskin viranomaiset kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, eivätkä pelkästään viranomaiset yksin, jotka voisivat tehdä työn kaikkien sidosryhmien täytyy olla mukana, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja niin edelleen. Ja tästä syystä komissio on päättänyt asettaa tällaisen eri sidosryhmien foorumin, joka koskee näitä kestävän kehityksen tavoitteita, ja tulemme pian antamaan teille lisää virallista tietoa tästä asiasta. Kiitos. And thank you very much. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä komission puolesta? Ei, vain yksi puhuja. Selvästi taas Eli Schlein. Yeah, thanks a lot to... Kiitoksia kovasti kaikille varjoesittelijöille puheenvuoroistanne ja myös komissiolle kiitokset tästä kiintoisasta tiedosta, erityisesti tästä sidosryhmäfoorumista. Siitä odottelemme lisätietoja vielä. Ja panin kyllä korvani taakse kaikki teidän ehdotuksenne. Ja voimme kyllä vielä keskustella näiden elementtien lisäämisestä mietintöluonnokseen esitykseen tai lausuntoluonnokseen, ja aivan kuten Paavo sanoi, niin ympäristövaliokunnalla on tietysti oma näkemyksensä ja perspektiivinsä asioihin, ja meidän tulisi saada oma näkökulmamme tähän lausuntoon kirjoitettua sisään, niin että meidän tavoitteemme tulisivat mm, huomioon otetuksi paremmin. Jatkan yhteist- mielelläni yhteistyötä kanssanne. Kiitos tarvitsette jättää viimeistään keskiviikkona 3. toukokuuta keskipäivällä joten sen voitte kirjata. Selvä. Ignacio Kora on paikalla, joten voimme siirtyä tämän kohtaan seitsemän. Kiitos, että tuteman aikaisemmin kun oli suunniteltu. Nyt kansainvälisen kaupan ja kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin siis. luonnos Intan mietintöön. Ja tarkastetaan sitä, josko EUn kauppapolitiikka vastaa kaupan realiteetteja ottaen huomioon nämä globaalit arvoketjut Tämä on hyvin relevanttia työllemme. valiokunnassa mainitsin kokouksen alussa tuon valitusalan aloitteen, joka on tulossa. Puhuttiin konfliktimineraaleista, me työstän myös flektiä, metsäalan aloitetta, joten meillä on luonnossa 64 tarkistusta ja annan puheenvuoron Ignacio Koral, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. It seems like... Kiitos puheenjohtaja. Taisin tulla juuri oikeaan aikaan. Erinomaista kuten sanoitte parlamentissa, huomasimme juuri, että on yhä suurempaa kiinnostusta liittyen yritysten ja ihmisten oikeuksiin. Puhuttiin myös vaatetusalasta, globaalista arvoketjuista, raakamateriaalista, raaka, konfliktimineraalista, flektistä ja muistakin kysymyksistä. Poliittiset ryhmät vaikuttavat oman samaa mieltä tästä visiosta. Monet mietinnöt on nyt ollut hyväksytty su- suurella enemmistöllä parlamentissa. Tiedämme, että parlamentti on kiinnostunut näistä kysymyksistä valitettavasti. Sama kiinnostusta ei ole komissiolla. Tarkistukset tähän lausuntoon globaaleista arvoketjuista, jotka ovat jättäneet ryhmät. No usein menevät kohti samaa suuntaa ja yleisesti ottaen ei ole suuria poikkeavuuksia eri ryhmien välillä. Tämän myötä pystymme sisältämään lähes kaikki tarkistukset kompromissitarkistuksiin. 22 niitä on yhteensä. Ja ne voi jättää nyt muille ryhmille ja huomenna tapaamme varustelijoiden kanssa ja hiomme tekstillä on varma, että työskentelyympäristö on hyvin rakentava ja uskoisinpa, että teksti, jonka tulee lopullista muodossa esille, että on selvä ja tasapainoinen, mutta tässä myönteisessä ilmapiirissä valitettavasti on pakko taas myös esittää negatiivinen kommentti yhtäältä parlamentti selvästi on samaa mieltä. Yhteiskunnan vastuusta poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä tästä ilmeisesti, mutta toisaalta komissio ei edelleenkään ota huomioon ääntämme. on radikaalisti erilainen kanta. Valiokunta on, on pyytänyt, että kauppapääosasto ottaisimme nyt huomioon ja että se purkaisi normit tällä päinvastoin kuin mitä parlamentti on jatkuvasti pyytänyt. Mitä tulee yhdyskunnan vastuu mietintöön, joka viime lokakuussa tulee ministeriöllä. No, emme ole nähneet mitään jatkotoimia komissiolta tämän asian tiimoilta. Sitten esittiin suullisen kysymyksen vielä sitten tuossa se komissio antoi triviaalin vastauksen, jossa kierreltiin kaikki kysymykseni. Toivottavasti tämä lausunto ja mietintö, johon se on yhteydessä, INTA-valiokunnan mietintö siis, antavat mahdollisuuden uudelleen korostaa tärkeitä kysymyksiä ja että muun muassa voidaan pyytää kohdista täytäntöönpanoa sille, mistä jo sovittiin lokakuussa. Tapaan siis varustajat huomenna käsittelemme kompromisseja. Kiitos kaikille tarjotusta avusta. Kiitos. Um, thank, you, thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Täällä on vain Heidi Hautala. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti, Ignacio. Olen aivan varma siitä, että kompromissisi ovat laadukkaita. En ole varjoesittelijä, mutta haluaisin ehkä kysyä sinulta ja komissioltakin edestä asiaa. Tällä hetkellä käydään keskustelua niin kutsutun rugby-periaatteiden täytäntöönpanosta. Ne liittyvät YK periaatteisiin. Ja nyt keskustellaan myös mahdollisesta kansainvälisestä aloitteesta, jonka Ecuador YK ihmisoikeusneuvostossa otti esiin. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne tähän asiaan tällä hetkellä on. Miten nämä kaksi prosessia, prosessia liittyvät toinen toisiinsa? Sulkeeko toinen toisensa pois? Missä meidän painopisteemme pitäisi olla? Kysyn, koska tiedän, että komissiolla on ollut epäilyksensä tähän Ecuadorin aloitteeseen liittyen. Aiemmin kuvittelin, että heillä olisi jonkinlaisia perusteita tähän, koska tärkeintä tällä hetkellä näyttäisi olevan toimintasuunnitelman täytäntöönpano, näiden rugby-periaatteiden täytäntöönpano. Eli mitä tällä rintamalla tapahtuu? Commission just arriving. Komissio taitaa juuri saapua paikalle. Ei. Hyvän edustaja Scheinfeld paikalla. Niin, kun niitä komissio saapunut, mutta näin ei ollutkaan. nyt aikataulu mätti, joten Lomin jälkeen komission virkailijat ovat paikalla, mutta katsotaan millä he tulevat sitten pitää toistaa kysymyksemme heille, jos he pääsevät paikalle. Onko kollegalla puheenvuoro, jos te Scheinfeld olette varjostajia, haluatteko puheenvuoropyynnön tästä aiheesta? Haluatteko puheenvuoron käyttää? Kyllä. Dziękuję Rozumiem, że... Kiitos puheenjohtaja. Jos nyt ymmärsin oikein, kysymys on seuraavasta aiheesta. Siis vielä kerran, rouva puheenjohtaja, jos nyt oikein ymmärsin, kysymys on siis tästä, tästä minä vasta tulin siis tähän kokouksiin, se on tämä aihe oikein, olen pahoillani siis. Kysymys on lausunto, koskee näitä globaaleja arvoketjuja todellakin. Niin, olen siis varjoistelija tässä asiassa vielä kerran. An... Siis, no puhutte, olen ollut hiukan nopeampi. Ignacio Korra on esittelee, että olette olleet yhteistyössä varjoistelijan roolissanne hänen kanssaan. Kiitos todellakin. Olemme tunnin edellä aikataulusta, mutta eipä siinä mitään. Minä haluaisin nyt sanoa seuraavaa omasta puolestani. Ensinnäkin haluaisin esittää esittää kiitokseni esittelijälle, myös varjoesittelijöille, jotka eivät kenties vielä ole paikalla. Mutta alkuperäinen lausuntoluonnos, siitä minun näkemykseni on, että se on hyvin tasapainoinen. Siinä käsitellään todellista tilannetta markkinoilla Euroopan unionissa ja muissakin valtioissa. Ja se myös ilmaistaan tässä lausunnossa. Tämä on ollut perustavanlaatuinen sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Toisaalta luonnollisesti on niin, että on erittäin vaikeaa se, että pitäisi tehdä nopeita muutoksia ajatellen tätä ää, arvoketjua, mikä kiinnostaisi meitä eurooppalaisia. Mutta minusta tässä lausunnon laatia on hyvin esitellyt nämä piirteet. Tietenkään kaikkia kohtia voidaan sinänsä hyväksyä niin ilman, että niitä ei täysin tai muutettaisiin tarkistuksia. On tehty jonkin verran, me olemme tehneet 13. Ja näistä kaikista tarkistuksista on nyt tehty 22 komissia, mikä minusta on hyvin järkevää. Kompromissit ovat tulleet vasta äskettäin, mutta minä olin jo yhtynyt katsoa niitä ja voisin sanoa, että päävaatimukset, jotka esitettiin tarkistuksissa, on niissä otettu huomioon, joten pidän niitä erittäin hyvin on niin myönteisesti. Ja tarkistuksissa on, näissä kompromissitarkistuksissa on myöskin otettu huomioon ne vaatimukset, jotka minä itsekin otin esiin, nimittäin se, että muistutetaan siitä, että pää vastuullisia lain noudattamisesta ovat ne valtiot, joissa talouden toiminta tapahtuu. Euroopan unionihan ei voi toimia poliisina, joten siis sen periaatteen mukaan, että jos sitä tai tätä ei noudateta, niin silloin me ryhdymme toimintaan, puutumme asioihin, ei. Mehän emme voi korvata valtioita tai valtionhallinnon toimien tai niissä valtioissa, joissa tämä toiminta tapahtuu. Ja tämä minusta on, on siis sitä, että Euroopan unionin päätehtävä olisi harjoittaa painostusta niitä valtioita kohtaan, joiden kanssa meillä on kauppa- ja taloussuhteita, niin että ne sitten omien valtiollisten rakenteidensa myötä huolehtisivat siitä, että niiden alueella noudatetaan asianmukaisia sääntöjä. Tämä on se, mitä mä olen esittänyt. Tämä on ilmaissut myöskin tarkistuksissa sitten vielä jotakin. On muitakin aiheita, jotka ovat tärkeitä, nimittäin sen toimenpano, mitä tulee hyvään toimintatapoihin ja myöskin kokemusten vaihtoehtoihin to, kysymys oli pelkästään siitä, että pannaan toimeen tiettyjä toimenpiteitä. Nämä ovat löydettävissä tarkistuksista ja kompromissitarkistuksista. Mehän olemme puhuneet eh, erilaisista kivenäisistä mineraaleista ja siitä, miten näitä käsitellään. Tämä aihe ja tämä tapa on työskentelytapa, jolla nyt on olemassa jo oma tietty historiansa – sen osalta on Euroopan parlamentissa jo tehty lainsäädäntötyötä. Nämä esitykset ovat saaneet enemmistön tuen taakse, joten tätä samaa menettelytapaa voidaan soveltaa muillakin alueilla. Mutta kuten sanottu, kokonaisuudessaan suhtaudun myönteisesti eh, tämän yhteisen työmme jatkamisen ja haluakin kiittää tästä. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Heidi kuten valitettavasti komissio ei ole paikalla. Commission will show up in... Niin, mutta ei minä luota siihen, että komissio tulee tänne keskustelemaan tästä kysymyksestä. Tämä kysymys esitettiin myös esittelijälle. Ignacio myös, Ignacio, hyvä. Well, I... Niin, ensinnäkin kiitos kollegoille puheenvuorosta ja uskon, että varjoitettajat ovat paikalla tänään. Varmasti huomenna kuitenkin löydämme hyviä kompromisseja tähän lopulliseen tekstiin, joka lienee hyväksyttävissä kaikille, mitä tulee tähän kysymykseen, josta Heidi kysyi, eli suhde YK periaatteiden ja Ecuadorin yksin välillä. No nämä ehdotukset, joita me laadimme osalta ei on varmasti puolelta. No mikä minusta? No tämä on työ, työtä, meidän pitäisi työstää näitä kysymyksiä ja yrittää luoda jotain uutta yhdessä Joten jos euro, EU antaa ehdotuksia säännöille, no siksihän me tarvitsemme apuehdotuksia komissiolta. Sitä on nyt puuttunut tähän asti. Tarvitaan parempia ehdotuksia, parempia sääntöjä, joita voidaan käyttää YK puolelta ja tehdä yhteistyötä sitten tuon kanssa, jota tulee Ecuadorista esimerkiksi. Se on parempaa kaikille, mutta tämä nyt jatkuva työskentely, me pitäisi yrittää täyttää tehtävämme tässä, tai ainakin pyrkiä osallistumaan. Okay, thank you. I understand there's a meeting. Kiitos. Vartelin kokous siis huomenna, jossa keskustelitte 22 tarkistuksesta joten, ja kompromissista, joten katsotaan sitten, miten kollegani kommentoidaan niissä huomioon sitten äänestämme 30. toukokuuta. Kiitos esittelijälle. Selvä kollegat, koska... No, tämä osuus on loput. Meillä on tauko puoli kuuteen asti. Silloin on yhteinen kokous AFET ja budjettivaliokuntien kanssa salissa 3C50 alakerrassa. Nyt ehditte sitten tekemään muita töitä. Kiitos.